hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, 6.7. muistanette, että langetin sankion korvin Mikele siitä, miten hän kommentoi 7.6. afrikkalaismaahanmuuttaja. Korvin Mikke on valittanut tästä ja puhemiehistö on käsitellyt hänen valitustaan ja yksimielisesti vahvisti minun tekemäni päätöksen. Näiden seuraamusten takia herra Korvin Mikki ei kymmenen päivän ajan saa päiväkorvauksiaan ja viiden päivän ajan hän ei voi osallistua parlamentin toimintaan eikä myöskään voi äänestää täysistunnossa ja tämä äh, määräaika alkaa tänään 12.9. viranomaiset ovat ilmoittaneet Angelo Chokan valinnasta 7.7. lähtien ja hän korvaa Gianluca Buonannon ja toivotan uuden kollegan tervetulleeksi. Muistutan häntä, että työjärjestyksen